Iniziamo. Jatkamme kokousta. Hyvät kollegat, jatkamme nyt työskentelyä. Meillä on hyvin tiivis iltapäivä edessämme ja siksi yritämme nyt päästä jouhevasti eteenpäin. Ensinnäkin käsittelemme vuoden 2010 talousarviota pääluokkaa kolme. Valmistelijana on Elisabeth Jegle ja hän nyt vastaa tästä budjettikysymyksestä. Me tiedämme, että maataloudelle vuosi 2010 on hyvin stimuloiva vuosi, kun ajatellaan talousarviota. Liikkumavaraa on hyvin vähän ja saattaa olla, että joudutaan todella kurinalaista talouspolitiikkaa toteuttamaan. Yhteensä tuli 108 tarkistusta ja valmistelijamme Elisabeth Jegle myös hyvin nopeasti lausuntonsa esitteli. Ja kaikki todella tekivät työtä hyvin kiireisissä puitteissa ja siltikin saimme asiaa edistettyä todella tehokkaasti. Tärkein huolenaiheemme on eurooppalaisen maatalouden tilanne tässä talouskriisissä – ja on todellakin sellaisia sektoreita, joilla tilanne on erittäin hankala tällä hetkellä. Olemme keskustelleet tai keskustelemme tarkistuksista sekä valmist- lausunnosta ja sitten huomenna tarkistuksista äänestetään. Muistutan myöskin, että tar- mahdollisten tarkistusten jättämisen määräaika lausuntoon on 9. syyskuuta kello 12. Jos nyt jotakin muutosehdotuksia tuohon lausuntoon halutaan esittää, niin se täytyy tehdä 9. syyskuuta 2 kello 12 mennessä. Annan välittömästi puheenvuoron valmistelija Jeglelle, jotta hän voi esitellä tarkistukset sekä lausuntoluonnoksen. Täällä on myöskin komission edustajia paikalla. Herra Jones luulisin. Äh, Rova Polkman. Rova Jäile, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja alustuksestanne ja puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä myös siitä, mitä tänä aamuna totesitte komission jäsen äh, Bowlille. Se, mitä sanoitte aamulla ja mitä sanoitte nyt äsken, on juuri meidän tuleva tehtävämme. Jos äh, Lissabonin sopimus on pohjana, vastuumme maatalousvaliokunnan jäseninä on aivan toisenlainen kuin tähän asti. Ja me olemme varmasti tämän uuden vastuumme arvoisia. Siitä olen varma. Aivan ensiksi Aivan ensiksi voisin puhua sanasen tästä lausuntoluonnoksesta, jonka luovuttiin ennen kesää ja joka on teille myös käännettynä toimitettu. Ja aivan oikein totesitte, että määräaika tarkistuksille on 9.9. Pyydän teiltä tarkistuksia ja pyydän, että luette tämän luonnoksen kriittisellä silmällä. Aiemminhan meillä on ollut toisenlaisia ongelmia, mutta Tällä kertaa tietenkin tämä luonnos keskittyy ennen kaikkea maitoalaan ja sen ongelmiin, mutta luonnollisesti meidän tulisi ottaa huomioon kaikki muutkin huolenaiheenne ja siksi pyydän teiltä näitä tarkistuksia 9. syyskuuta mennessä. Mietintö, josta keskustelemme tänään ja äänestämme huomenna, eli talousarvio 2010 pääluokka 3 komissio, niin sen suhteen voisin todeta, että meillä kaikilla, myös minulla, on ollut ja on erittäin vähän aikaa. Tämä on todellinen pikamenettely. Varmasti te kaikki tämän olette huomanneet, koska kaikki olimme kesätauolla. Kuitenkin kiitän tarkistuksista, joita olen saanut ja voisin esitellä teille oman lausuntoluonnokseni. Mikrofonissa on häiriö, joten vaihdetaan mikrofonia. Kiitoksia, vaihdoin tässä paikkaa, koska tämä varmasti helpottaa kaikkien työskentelyä Ne kaikki voivat ymmärtää minua paremmin. Todellakin meillä on tarkistuksia. Asiakirja on aika värikäs, koska paljon merkintöjä olen tehnyt. Pyytäisin kuitenkin vielä teidänkin arviotanne. Omissa tarkistuksissani olen viitannut siihen tai pyytänyt sitä, että alustavan talousarvioesityksen alkuperäiset määrärahat palautetaan komission leikkausten jälkeen. Te olette antaneet minulle poistoesityksiä esimerkiksi äh, varastoinnin ja vientitukien äh, sekä suorien yhdistettyjen tukien suhteen. Nämä tulen äh, omassa äänestyslistassani merkitsemään miinuksella. Eh, en eh, välttämättä ole sitä mieltä, että vientituet ja varastointi ovat eh, oikea vastaus. Ja vuosien ajan olemme sanoneet komissiolle, että nämä ovat menneisyyden toimia. Meillä on, olemme käyneet keskusteluja markkinajärjestyspuitteissa ja todenneet, että vientituet ja varastointi kuuluvat eiliseen. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että ne ovat ainut ratkaisu, väliaikainen ratkaisu. Meidän on löydettävä ratkaisuja, myös rahoituksellisia ratkaisuja, jotka auttavat viljelijöitämme välittömästi. Ja siksi olen sitä mieltä, että viljelijöiden edun nimissä emme voi kääntää tässä kelkkaamme aivan täysin haluaisin esimerkiksi maitojauheen ja kaiken kaikkiaan maitotuotteen tuotteiden suhteen muutoksen 420 miljoonaa euroa, jotta voitaisiin käyttää suhdanneohjelmaa, joka on olemassa, sillä nythän meillä on vain sana suhdanneohjelma ja meillä on myös tämä ohjelma, mutta ne, nämä 420 miljoonaa euroa ovat hävinneet, siksi olen halunnut palauttaa ne. Muut tarkistukset liittyvät koulumaitoon, kouluhedelmiin, tärkeisiin aiheisiin, joista olemme täällä keskustelleet ja joissa äänestystulos ja enemmistö on ollut hyvin selkeä. Myös näitä tarkistuksia mielestäni tulee tukea. Samoin herra Smithin tarkistusta lampaiden sähköisistä merkinnöistä. Näistäkin olemme keskustelleet jo aiemmin. Mitä tulee maitorahastoon, tähän viitattiin jo aamulla. Kaikille uusille voisin todeta, että maitorahasto syntyi sanana ja budjettikohtana minimaitopakettikeskustelussa, jossa poistettiin markkinajärjestely toimia. Tuolloin todettiin, että YMItä ei enää tarvita. Ja nyt rahat palautuvat jäsenvaltioille, mutta minä haluaisin tätä jarrutella maitorahaston kautta edes vähän niin, että meillä olisi jonkinnäköinen puskuri tässä olemassa. Olen palauttanut tämän tarkistuksen ja aamulla kuulitte, että komission jäsen ei tätä edelleenkään hyväksy. Ja olen ehdottoman vakuuttunut siitä, että tätä välinettä tarvitaan. Tämä tarjoaa meille ja jäsenvaltioille lisämahdollisuuden antaa tukea. Lisäksi on ehdotettu lukuisia pilottihankkeita, e, joista osasta olemme jo antaneet myönteisen päätöksen täällä parlamentissa, mutta nyt täytyy myös löytää rahoitus. Me tulemme, tämän voin teille sanoa jo tässä ja nyt, ylittämään ehdotetun talousarvion erittäin selvästi, mutta meidän on todella sanottava, eh, mitkä ovat prioriteettimme tämän äänestystuloksen pohjalta. Meillä tulee olemaan aikaa keskustella tästä lähikuukausina täällä ja myös yhdessä budjettivaliokunnan kanssa. Sillä loppujen lopuksi meidän on puolustettava ja saatava aikaan enemmistö kannoillemme budjettivaliokunnassa ja täysistunnossa. Kiitos puheenjohtaja. Grazie, Madame Hegel. Kiitos Rouva Jegle. Kiitos oikein paljon tästä selkeästä esityksestä. Me kyllä kaikki ymmärsimme tämän asian tärkeyden. Meillä on teksti edessämme joku, jos joku haluaa käyttää puheenvuoron, se on nyt mahdollista ja sen jälkeen komissio voi puhua ja sitten päätämme tämän asian käsittelyn. Luis Capula Santos on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Senhor presidente, eu por felicitar a Kiitos. Haluaisin aivan ensimmäiseksi kiittää Roa Jekleä hänen tekemästään työstä. On aivan normaalia se, mitä on tapahtunut, koska hän tekee työtä, joka käynnistettiin jo edellisellä vaalikaudella ja se mitä hän sanoi on valtaisan tärkeää. Puhun tässä varjoesittelijöidemme nimissä. Varjoesittelijät eivät itse päässeet tänään paikalle, mutta olen ollut heihin yhteydessä ja olen myöskin ollut yhteydessä Roa Jegleen. Ja haluaisin kertoakin kollegoille, että sosiaalidemokraattien ryhmä on valmis tukemaan koko joukkoa tarkistuksia, aivan erityisesti niitä, joilla pyritään ratkaisemaan tämä maitosektorin vakava ongelma. Tästä on puhuttu ja saimme sille vahvistuksen tänä aamuna ja täten me olemme täysin valmiita eh, poistamaan vienti palautukset sen kannan mukaisesti, jonka me hyväksyimme silloin, kun viime vuonna keskustelimme terveystarkastuksesta. On kuitenkin ehdotuksia, joita me emme voi hyväksyä, koska ne asettavat kyseenalaiseksi kompromisseja, joihin päädyttiin silloin, kun keskusteltiin yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Tietenkin kaikki tämä riippuu siitä keskustelusta, joka tässä tullaan käymään, mutta me tulemme tekemään ehdotuksia. Osa ehdotuksista on jo tehty ja jotka liittyvät esimerkiksi tuottajiin. Nämä ovat ehdotuksia, jotka muodostavat vastauksen tähän, tälle kriisille, jonka kourissa sektori tällä hetkellä on ja täten siinä täytyy tietenkin talousarviotakin hieman rukata uudelleen. Kiitos Luis, on hyvin tärkeää, että tällaisia viestejä lähetämme. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että komission ehdotukset eivät riitä tällä alalla. Me tarvitsemme jotain enemmän ja siihen suuntaan me pyrimme toimimaan. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Albert Des, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän ryhmäni nimissä Elisabeth Jekdeä, joka on tehnyt tämän hyvin kattavan laajan työn ja esittänyt hyviä ehdotuksia. Tiedän, että politiikassa on tehtävä kompromisseja ja toivon, että huomenna loppuäänestyksessä saamme aikaan hyvän kompromissin. Toteaisin seuraavaa. Aamupäivällä komission jäsen puhui siitä, että rahoitusmahdollisuudet ovat kortilla ja meidän kaikkien tulisi ponnistella tässä vaikeassa tilanteessa rahoituksen äh, mm, aikaansaamiseksi ja meidän tulisi myös mm, pyytää tätä muilta tahoilta. Kun katsotaan, minkälaisia valtion tuki toimia. Omassa kotimaassani Saksassa on viime aikoina kohdistettu pankkialalle, niin katsoisin, että tässä vaikeassa tilanteessa maatalous varmasti ansaitsisi tukea sekin. lisärahoitusta tarvitaan ajatellen juuri vaikkapa voin alhaista hintaa, muiden maitotuotteiden, meijerituotteiden samoin. Ja elintarviketeollisuus, sitä tulisi jälleen innostaa esimerkiksi voin tuotantoon ja muiden meijerituotteiden tuotantoon, koska jos näin olisi, että tämä nyt saataisiin käyntiin äh, nyt kun hinnat ovat alhaalla niin, että äh, voitaisiin käyttää myös jatkossa markkinamahdollisuuksia hyödyksi. Viime vuonna voi maksoi yli neljä euroa kilolta ja äh, hyvin suuri määrä voita joudutaan heittämään markkinoille. 10 1800 tonnia esimerkiksi erään pienen meijerin suhteen. No, tämä nyt liittyy paikalliseen tilanteeseen, ajatellen Saksaa ja koko Eurooppaa. Luvut ovat hyvin suuret ja komission on ryhdyttävä toimin välittömästi. Rouva Jekle, mekin haluaisimme kiittää teitä tekemästänne työstä, mutta päätelmämme ovat hiukan toisenlaiset. Kun seurasimme keskustelua aamulla, niin varmaan voimme olla yhtä mieltä siitä, että politiikkaa on muutettava eri aloilla, mutta näitä ratkaisumahdollisuuksia meillä ei oikein ole. Jos me jatkamme vientitukien linjalla, niin jatkamme väärää tietä. Äh, lyhyellä aikavälillä joka tapauksessa tämä ehkä on mahdollista, mutta pitkällä aikavälillä ei missään nimessä. Se on tuhon tie. Ja kun nyt tehdään päätelmiä aamupäivän keskustelusta, niin varmaankin voi todeta, että maanviljelijöiden on saatava mahdollisuus ottaa markkinat omaan, omiin käsiinsä, niin kuin muillakin maatalousaloilla. Ja meidän tulee johtaa tätä tarjontaa tai pyrkiä ohjaamaan tarjontaa suoraan tuottajien kautta, joten me haluaisimme antaa nämä vientitukiin ehdotetut varat suoraan tuottajajärjestöille, jotka voisivat käyttää nämä rahat paljon paremmin. Aamupäivällä tapasimme Etelä-Afrikkaan mukaan maitotuottajajärjestön. Ja vaikka komissio totesi, että tällä, näillä vientituilla ei olisi vaikutusta vähemmän kehittyneisiin markkinoihin, Etelä-Afrikan edustajat sanoivat aivan toista. Vaikutukset olisivat suuret, jos Euroopasta tulisi halpoja maitotuotteita heidän markkinoilleen. Meidän on oltava johdonmukaisia ja meidän on keskeytettävä, katkaistava tämä syöksykierre. Siksi rahat vientituista tulisi siirtää tuottajajärjestöjen käsiin niin, että maitomarkkinat markkinat saataisiin kerralla järjestykseen. Grazie Martin. Ola. Kiitos Martin. Ja sitten Moway. Olkaa hyvä Rova. Kiitos. Olen hieman pettynyt, kun en saa palautetta sitä ehdotuksesta, jonka tein koskien tätä sosiaalista ympäristövaatimusta. Jos nyt otetaan huomioon, että maailmassa on näin suuri kriisi, niin meidän täytyisi ottaa vastuuta siitä, että tämä ongelma ratkaistaan ja että pidetään kiinni työpaikoista – maataloudessa. Se olisi täysin välttämätöntä, jotta tällainen sosiaalinen oikeudenmukaisuus lisääntyisi. Oikeusperusta ehdotukselleni on artikla 39 Rooman sopimuksista ja siellä sanotaan, että yhteinen maatalouspolitiikka sen tavoitteena – piste, piste, piste. Sieltä löytyy myöskin maininta optimaalisesta tuotannontekijöiden optimaalisesta käytöstä, aivan erityisesti työvoiman optimaalisesta käytöstä. Eli Rooman sopimuksessa puhutaan ei ainoastaan tuotosta, vaan myöskin työvoimasta. Eli minun ehdotukseni oli ottaa 10 prosenttia tämänhetkisistä tukiaisista maitosektorilla ja muilla sektoreilla syrjään. Minulla on eri tarkistuksia, jotka liittyvät näihin eri tukiaisiin, eli 10 prosenttia laitettaisiin syrjään, jotta otettaisiin uusi tukimuoto käyttöön, jota maksettaisiin niille maanviljelijöille, jotka ylläpitävät työpaikkoja maitosektorilla tämä esimerkiksi tarkoittaisi sitä, että jos on pieni tila, jossa on tällä hetkellä yksi työpaikka, niin tämän tukiaisen myötä voitaisiin luoda toinen työpaikka, esimerkiksi eh, perheen naispuolinen henkilö voisi saada tämän toisen työpaikan, jotta sitten hän voisi esimerkiksi tuottaa perinteisiä juustotuotteita ja näin luotaisiin työpaikka tällä rahalla. On myöskin kahden sivun yhteenveto tästä tarkistukseni merkityksestä. Tässä sanotaan esimerkiksi, puhutaan siitä, miten se lisäisi maanviljelijöiden mahdollisuuksia Euroopassa ja miten se lisäisi yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Ihmisten siis tulisi olla motivoituneita siihen, että käytetään julkista rahaa yhteisen hyvän eteen autettaisiin maanviljelijöitä näin mm, luomaan työpaikkoja perheissään. Eli haluaisin jonkinlaista palautetta esittelijältä siitä, miksi tämä ei saanut minkäänlaista reaktiota aikaiseksi. Kiitoksia. Bene. Se non ci sono... No jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin annan puheenvuoron komission edustajalle, Rova Bodgemanille. Ja tämän jälkeen sitten kuulemme vielä valmistelijan kannat. Olkaa hyvä, Rova Portsman. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Voisin ehkä lisätä muutaman kommentin tähän lausuntoluonnokseen. Ensinnäkin haluan sanoa, että komissio on tyytyväinen ehdotukseen, jonka valmistelija tekee näihin neuvoston ehdottamiin leikkauksiin liittyen. Lausuntoluonnoksessa myöskin viitataan tähän oikaisukirjelmään ja se on hyvä asia. Te olette esittäneet useita tarkistuksia ja komissio on niihin ottanut kantaa ja ottaa kantaa oikaisukirjelmässään lokakuun loppuun mennessä. Ja tämänhetkistä maitoalan markkinatilannetta tarkastellaan myös uudelleen, jotta nähdään, mitkä ovat ongelmat ja mitä osia komission ehdotuksessa tulisi muuttaa, jos tarvitaan myöskin jotakin lisärahoitusta. Mainitsisin myös sen, että maatalouspääosaston mielestä on tärkeää eh, ottaa nämä tietyt ehdotukset takaisin alkuperäiseen ehdotukseen, budjettikohdat 1, 3, 5 ja ennen kaikkea 05 eh, arvioinnit ja tutkimukset ovat juuri budjetin osalta tässä hyvin tärkeitä. Ja sitten maitoalan ehdotuksista komission jäsen oli täällä keskustelemassa asioista tänään aamupäivällä ja minulla ei ole mitään lisättävää hänen kantoihinsa. Sitten kouluhedelmäjärjestelmästä totean sen, että 2009-2010 vuosille on komission ehdotuksen mukaisesti tarkoitus myöntää 90 miljoonaa euroa. Ja kolmas kolmannes maksettaisiin sitten vuonna 2011, koska ensi vuoden koululomien aikana koulut nämä maksukaaviot tekevät. Ja lisäksi täytyy harjoittaa tiettyä valvontaa. Missään tapauksessa kuitenkaan ei haluta rajoittaa tätä kouluhedelmäjärjestelmän rahoittamista ja 90 miljoonaa euroa siihen kyllä on varattu. Sitten koulumaito-ohjelma. Ei ole mitään ylärajoja, jäsenvaltiot saavat käyttää enemmänkin rahaa ja 2009 vuonna jäsenvaltiot ovat käyttäneet enemmän kuin mitä tuossa budjettikohdassa talousarviossa oli varattu, eikä tätä tarvitse maksaa takaisin. Sitten tarkistuksista joitakin yleisiä huomioita. Niissä on nähtävissä samoja asioita kuin joista terveystarkastuksen yhteydessä on jo sovittu. Esimerkiksi hampun osalta tuet irrotetaan tuotannosta 2012 mennessä ja tästä on jo sovittu terveystarkastuksessa ja Tietysti komissio toimii juuri niin kuin terveystarkastuksen yhteydessä sovittiin. Sitten vielä liittyen liikkumavaraan. Täällä sanotaan, että se on 1,1 miljardia ja tämä on otsakkeen kaksi liikkumavara. Ja ykkösessä se on vain yksi. Ja pilarissa yksi ja sovelletaan todennäköisesti talousarvion kurinalaisuutta ja nämä 1,1 miljardin liikkumavara on meidän yläraja, johon me komissiossa viittaamme, eikä oikeastaan muuta. Bene, ringraziamo la commissione. Kiitos komissiolle, rouva Pulsmanille näistä huomioista. Ja nyt antaisin puheenvuoron rouva Jeglelle, jotta hän voi pitää tämän keskustelun yhteenvedon ja huomenna sitten äänestämme. Rouva Jegle, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia kaikki kollegat, jotka tässä käyttivät puheenvuoron. Sydämelliset kiitokset myös komission edustajalle. Kollegojen puheenvuorot kaikki pyrkivät samaan, nimittäin viljelijöiden tukemiseen ja vahvistamiseen. Se on varmasti meidän kaikkien yhteinen tavoite, mutta kyse on nyt siitä, miten tuohon tavoitteeseen pääsemme. Herra Hausling, teidän äh, kysymyksenne ja teidän vaatimuksenne ymmärrän, äh, eikä tässä mitään uutta ollut. Tätä keskustelua olemme käyneet aiemminkin. Nyt on kuitenkin niin, että budjetti budjetista keskusteltaessa emme voi eh, ikään kuin muuttaa koko maatalouskeskustelua. Ja siksi komission jäsen aivan oikein totesi aamulla, että meillä oli 2003 maatalouspolitiikan uudistus ja meillä oli tämän jälkeen terveystarkastus ja kyllä me tältä pohjalta jatkamme työskentelyä, vaikka itsekin henkilökohtaisesti kyseenalaistan asioita on todettava, että tältä pohjalta me nyt työskentelemme. Me keskustelemme nyt 2010 talousarviosta, joka on siis lyhyen aikavälin kysymys. Jos haluamme ja kun meidän täytyy, ja toki käymmekin pitkän aikavälin keskustelua, se on käytävä toisissa puitteissa. Sama koskee myös teitä, Rova Movi. Tarkistuksenne luin hyvin tarkasti ja pohdiskelin niitä. Mutta eh, tälle ei ole lainsäädännöllistä pohjaa. Ehdotuksenne ovat eh, vailla lainsäädäntöpohjaa ja että vain budjettikohdan kautta käännettäisiin koko maatalouspolitiikan eh, suunta ei ole mahdollista eikä tälle myöskään saataisi parlamentin tukea. Aivan varmasti pitkällä aikavälillä ja kestävällä pohjalla myös teidän ehdotuksenne ansaitsevat keskustelua, mutta pyytäisin, että nyt tätä taustaa vasten joka nyt on keskustelun aiheena, tällaisia ehdotuksia ei tehtäisi, en voisi näitä ehdotuksia nyt tukea. Ja maanviljelijät eivät varmaankaan ymmärtäisi, jos me leikkaisimme kymmenellä prosentilla suoria tukia – pinta-alatukia ja sitten toteaisimme heille, että niin, niin me keksimme tässä ihan pian uusia välineitä näiden rahojen käyttämiseksi. Tämä ei varmaankaan saisi osakseen ymmärrystä. Kiitän komissiota kommenteista. Kaikki yhdessä tulemme miettimään sitä, miten pysymme rahoituspuitteissa ja meidän kaikkien myös ja erityisesti saksalaisten tämän tunnustan täytyy omissa kotimaissamme puolustaa sitä, että jäsenvaltiot käyttävät yhteisen maatalousbudjetin varoja. Jos ne leikkaavat, me emme voi tehdä yhtään mitään. Koulumaito ja koulu hedelmät ovat molemmat erittäin tärkeitä ohjelmia. Vanhassa valiokunnassakin tämä ehdotus tehtiin ja se tuli taas esiin tänään, että tarjoiltaisiin täällä maitoa ja vaikkapa koko täysistunnossa maitoa, niin hyvä on, tarjoilkaa. Strasburgissahan me, meille maitoa jo tarjoillaankin. Niin, meidän täytyy olla esimerkkinä lapsillemme maidon ja hedelmien nauttimisen suhteen ja siksi olen vakuuttunut siitä, että nämä rahat ovat hyvin käytettyjä rahoja. Niitä meidän ei tulisi leikata. Kiitos puheenjohtaja. Molto bene. A questo punto... Oikein hyvä. Nyt totean, että kohta viisi esityslistalla on käsitelty ja jos nyt on muita puheenvuoroja, niin sekä mutta kuitenkin muistutan, että huomenna me tästä äänestämme ja olisi hyvä, että olette paikalla ja että saisimme nopeasti tämän hyväksyttyä. Grazie eh, mi faceva segnalare di ricordare. Niin minulle vain sanottiin, että minun pitäisi muistuttaa kaikille, että kun huomenna tarku, tarkistuksista äänestämme, niin ottakaa mukaan äänestyskorttinne, jotta saamme tarkat tulokset. Muistakaa siis ottaa äänestyskortit mukaan. Kiitos Rova Jekle. Sitten menemme kohtaan kuusi. maailman kauppajärjestöä koskevan tutkimuksen esittely. Tässä lyhyt esittely. Toivotan tervetulleeksi herra Oliver Prostin ja Maxim Boduanin, jotka esittelevät tämän tutkimuksen, joka koskee VTO-neuvotteluja sen jälkeen, kun vuonna 2008 neuvottelut epäonnistuivat. Tästä puhui myöskin komission jäsen tänään aamupäivällä. G8 valtion ja hallitusten päämiehet ovat sitoutuneet siihen, että keskeytyneet neuvottelut saataisiin uudestaan aloitettu ja vuoteen 2010 mennessä olisi sopimus tarkoitus saada aikaiseksi. Ja nyt siis tarkastelemme tutkimuksen tuloksia ja sen jälkeen voimme käydä välittömästi keskustelu asiasta. Herra Prost, teillä on puheenvuoro. Dovezio Prost? Ecco, grazie. A lei. Chairman, members of the parliament. Eh, Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, minä olen Oliver Prost. Meitä pyydettiin tekemään tutkimus VTO-neuvottelujen tilanteesta. Vieressäni on kollega Maxim Boduan ja me nyt sitten aiomme esitellä teille tämän tutkimuksen tässä uudessa valiokunnassa. Kahdeksan vuotta on käyty neuvotteluja ja tätä on vähän vaikea tiivistää, mutta teen parhaani. Ensinnäkin halutaan korostaa joitakin neuvotteluihin liittyviä haasteita maatalouden alalla. Ensinnäkin se, että tässä ovat, on mukana useita erilaisia maatalousmalleja ja näin ollen ei voida välttää sitä, että perustelut myös ovat keskenään ristiriitaisia. Tarkoitus olisikin löytää jonkinlainen tasapaino ensinnäkin vapauttamisen välillä ja sen välillä, että voidaan tietynlaista maatalouspolitiikkaa jatkaa. Ja nyt näyttää siltä, siltä että tällä hetkellä pyritään tiettyynlaiseen vapauttamiseen maailmanlaajuisen sääntelyn puuttuessa. Tärkeää on myös huomioida kehityskierros. Tämä tarkoittaa sitä, että on huomioitava eri kehitystasot. Sehän johtaa myöskin siihen, että myönnytykset ovat hieman erilaisia ja tilanne monimutkaistuu. Sitten tällainen yhtenäissitoumuksen periaate, se vaatii tasapainoa eh, toisistaan erillään olevien maatalousasioiden välillä ja toisaalta maatalousasioiden ulkopuolisten asioiden välillä. Viimeisiä haasteita ovat se, että aktiivisia avoinneuvottelijoita on hyvin paljon, jos verrataan Urkuen kierrokseen. Eh, ajatellaan nyt vaikka maita kuten Brasilia, Kiina ja Intia. Ja viimeinen haaste suuri haaste on se, että on hyvin vaikea arvioida, miten erilaiset myönnytykset vaikuttavat. Kuitenkin tämä kaikki liittyy ratkaisuun, ehdotettuun ratkaisuun, joka on hyvin monimutkainen. Siinähän vaaditaan samanaikaisesti joustavuutta, mutta toisaalta tilanne ei ole kovinkaan selkeä myönnytysten vaikutus liittyy myöskin taloudellisiin näke- näkymiin. Kaikista näistä haasteista huolimatta on kuitenkin tärkeää sanoa, että meillä on eräänlainen paketti. VTO-jargonin mukaan on tällaisia toimenpideluonnoksia, jotka ovat melkeinpä teknisesti valmiita tai kypsiä. Ja tässä sen pilarit Ensimmäinen niistä liittyy kotimaisiin tukiin. Dohan sääntöjen mukaan vahvistetaan tiettyjä kilpailua vääristäviä tukea koskevia sääntöjä. Tämä, tämä Amber Box on myös paljon vähennyssitoumuksia enemmän ja poikkeuksia tulee olemaan vähemmän. 50 prosentilla niitä lasketaan. Ja lisäksi tulee olemaan ylärajoja Neitä ei voida, ne täytyy ottaa huomioon kaikissa Blue Box de minimis asioissa. Ja uutena on se, että on uusia tuotekohtaisia ylirajoja, jotta tuet eivät kohdistu tai rajoitu vain tiettyihin tuotteisiin. On näitä vihreän laatikon tukia, eli tukia, jotka eivät varsinaisesti kilpailua vääristä. Nämä ovat uusia sääntöjä ja ne ovat hyvin tärkeitä, varsinkin kun ajatellaan tukien irroittamista EU:ssa. Lisäksi otetaan käyttöön monia joustoja kehittyville maille, kehitysmaille – täytäntöönpanokaudet ovat pitempiä. Esimerkiksi tämä koskee puuvillaa. Sitten on myös uusia sinisen laatikon. Sininen laatikkohan liittyy näihin suoriin tukiin, missä on vähennyssitoumuksia. Ja sinisen laatikon tuille asetetaan tietyt ylärajat. Ja Yhdysvaltain pyynnöstä sinisen laatikon soveltamisalaa myöskin laajennetaan. Ja Yhdysvallat ovat pyytäneet, että tuotekohtaiset rajoitukset poistetaan. Ja toinen aspekti, toinen kohta liittyy markkinoille pääsyyn. Myöskin tariffialennuksia on suunniteltu enemmän tässä tariffimenettelyssä tai tariffi, tariffikiintiöissä. Ja lisäksi jäsenet voivat määritellä tietyt tuotteet arkaluontoisiksi ja sitten rajoilla voidaan suojata nämä kyseiset tuotteet, eh, mutta niin, että tariffikiintiöitä laajennetaan. Samalla siis täytyy tariffikiintiöitä laajentaa niin, että tariffeja alennetaan. Erityisiä suojatoimia on käytetty jo aikaisemminkin Uruguain kierroksen aikaan. Juuri kehitysmaissa sääntöjen mukaan tämä saatetaan poistaa käytöstä. Lisäksi on kuitenkin erityisiä tuotteita, erityisiä suojatoimia kehitysmaiden osalta juuri erityistuotteille. Voidaan käyttää kehitysmaissa myöskin erityisten suojatoimien mekanismia ja sen perustuu aina tuotantovolyymeihin ja hintoihin. Ja kaikki nämä säännöt suosivat kehitysmaita. Vientikilpailun suhteen on tarkoitus asteittain poistaa vientituet vuoteen 2013 mennessä. Vientimaat ja useat, useat kehitysmaat ovat pyytäneet tätä. Samanaikaisesti kuitenkin halutaan eh, luoda vahvempia sääntöjä eh, muunlaisille vientikannustimille. Tällaisia ovat muun muassa vientiluotto-ohjelmat, eh, valtiojohtoiset yritykset, joilla on tiettyjä etuja käytössään. Huolimatta näistä melko kypsistä teknisistä paketeista vuonna 2008 ei vielä päästy sopimukseen. Pascal Lamy 2000, heinäkuussa 2008 ehdotti sopimuspakettia. Siinä oli mukana useita eh, maataloutta ja muita asioita kuin maataloutta koskevia seikkoja, useita kysymyksiä jäi avoimeksi, kuten yleiset ylärajat, vaikkapa kilpailua vääristävien tukien osalta, tariffileikkaukset, vientituet ja myöskin jäsenvaltiot varovaisesti menivät siihen suuntaan, että paketti olisi saatu sovi, hyväksyttyä. Mutta Intia kuitenkin näitä erityisiä suojamekanismeja korosti kehitysmaiden, kehitysmaissa. Ja Yhdysvallat taas puuttuivat näihin joustoihin, joita olisi myönnetty kehitysmaille, ja se olisi sitten vaikuttanut markkinoille pääsyyn. EUn kanta verrattuna YMP. -hän. Ennen kaikkea täytyisi näissä tuissa huomioida VTO-säännöt. Yhdysvaltain politiikka vaikuttaa muun mm. muassa hintojen vaihtelevuuteen. Ja kaikkien asioiden pitäisi olla paremmin yhteensopivia VTO-sääntöjen kanssa. kilpailua vääristävät tuet, mutta myöskin vihreän laatikon tuet liittyvät tähän. Mitään liikkumavaran alennuksia verrattuna Uruguain kierrokseen ei merkittävällä tasolla saavutettu. Sinisen laatikon tuet 22 miljardia euroa, vihreän laatikon 40 miljardia Tullitariffileikkaukset on arvioitu noin 60 prosentin arvoiseksi. Ja tämä liittyy siihen, että hinnat ovat yhä vaihtelevempia ja ulkomaiselle kilpailulle ollaan entistä altistuneempia. Joitakin arkaluonteisia tuotteita pyritään erityisesti suojelemaan. Voidaan mainita erilaiset liha-, hedelmä- ja vihannestuotteet, joilla on tällaista, jotka ovat tällaisia arkaluontoisia tuotteita. 2013 pyritään vientituista eroon niin, että kuitenkin se on sopusoinnussa YMP-uudistuksen kanssa. Tarvitaan vastavuoroisuutta. Sitten kotimaisista tuista. Dohan sääntöjen säännöt muodostavat Yhdysvalloille hieman äh, joitakin sitoumuksia, koska Yhdysvaltain äh, tietyt tuotteet suurimmaksi osaksi vielä ovat tässä oranssissa laatikossa ja sinisessä laatikossa, kun taas EUn tuet, kotimaiset tuet ovat ennemminkin vihreän laatikon tukia. Ja se, miten de minimislauseketta Yhdysvallat ovat aikaisemmin käyttäneet tätä mahdollisuutta, vähennetään ja niin, että pohditaan oranssin ja sinisen laatikon tukien välistä suhdetta. Tarvitaan mahdollisestikin rakenteellisia uudistuksia. Yhdysvalloissa tuon puuvilla tapauksen jälkeen uudistuksiin on ryhdytty ja uudenlaisia ohjelmia myöskin käynnistetty. Markkinoille pääsy on Yhdysvalloille kaikista tärkein asia. Halutaan alentaa tariffeja, kyllä, mutta Yhdysvallat ovat huolissaan, on huolissaan joustoista, joita kehitysmaille mahdollisesti myönnetään ja siitä, miten se vaikuttaa markkinoille pääsyyn. Seuraavaa täytyy korostaa. EU-vaikutusten osalta. Ensinnäkin kielteinen vaikutus, tuonnin lisään, tuon, joka johtuu tuonnin lisääntymisestä. Tarvitaan oikeudenmukaista kilpailua ja sen myönteiset vaikutukset voisivat johtaa sääntöjen vahvistumisiin niin, että ne koskisivat kaikkia vientikannustimia. Tätä kaikkea täytyy kuitenkin arvioida näiden jousto, kehitysmaille myönnettyjen joustojen puitteissa. Lisäksi on valvottava, että YMP kykenee, YMPllä kyetään lieventämään Dohan kierroksen negatiivisia vaikutuksia, erityisesti arkaluontoisten tuotteiden suhteen. Ja myöskin näitä kaikkia uusia sääntöjä täytyy oikein noudattaa ja toteuttaa kaikissa VTOn jäsenvaltioissa. Ennen kuin päätän puheenvuoroni, haluaisin puhua tällaisesta rauhan lausekkeesta. Jos sopimukseen ei päästä neuvotteluissa, niin VTOssa saa tulla riitoja. Ja joillakin jäsen, jotkut jäsenvaltiot varmasti haluavat olla joutumatta riitoihin SCM-sopimuksen osalta. Er, esimerkiksi se, että vihreän laatikon erityinen ohjelma tai tuki olisikin eh, jollakin tavalla eh, kilpailua vääristävä, niin se, miten sen osoitetaan, niin se voitaisiin ottaa mukaan eh, SCM-sopimukseen. Ja ehkäpä juuri Yhdysvallat ovat kiinnostuneita Dohan kierroksella siitä, että luotaisiin uusi rauhanlauseke jolla voitaisiin väliaikaisesti SCM-sopimuksen soveltaminen keskeyttää, kun nyt otetaan huomioon VTOn hiljattainen oikeuskäytäntö, kuten vaikkapa sokeritapaukset ja banaanit ja muut. No mitä sitten seuraavaksi? Parametrit eivät ole täysin selvät. Mahdollisuuksia on useampia. Ehkä se, että päästään sopimukseen tietyin mukautuksin useista näistä tämänhetkisistä kiistanalaisista aiheista, kuten kehitysmaille myönnettävät joustot, mutta on myöskin muita asioita, joista tähän asti on keskusteltu vähän vähemmän, mutta jotka ovat EUn kannalta hyvin tärkeitä, kuten maantieteellisten merkintöjen suojelu ja Yhdysvalloille tärkeä kysymys on tämä rauhan lauseke. Seuraavien päivien viikkojen aikana näitä asioita hiotaan ja VTOssa tekninen työskentely jatkuu myös piakkoin. Mahdollinen tulos on tietysti myös sekin, että neuvottelut jumiutuvat kokonaan ja silloin tietysti vaihtoehtoja jatkolle on useita. Ehkäpä saatetaan luoda tällaisia minipaketteja muun muassa kehitysavun osalta – ja lisäksi saatetaan yhdistää monenvälisiä ja kahdenvälisiä keskusteluja, jotta joustoista saadaan, päästään, saadaan enemmän selvyyttä. Ja jos siis neuvottelut epäonnistuvat, niin varmaankin myöskin VTOssa joudutaan ratkomaan aiempaa enemmän riitoja, jotka liittyvät kotimaisiin tukiin, tai tullien ulkopuolisiin esteihin ja myöskin kahdenväliset tai alueelliset toimet lisääntyvät samanaikaisesti. Aivan lopuksi puhuisin siitä, miten VTOn uusia sääntöjä voitaisiin mukauttaa YMP. -hän. Ehkäpä voidaan palata vanhaan YMP-järjestelmään vientituet ja ylijäämän vienti, sen tukeminen. Esimerkiksi tilatukijärjestelmä niin, että maksut tai tuet paremmin jaetaan maanviljelijöiden ja eri alueiden kesken. Lisäksi yhteisrahoitettuja vakuutusjärjestelmiä voitaisiin laajentaa – interventioita ja maksuja haavoittuvaisilla sektoreilla saatetaan lisätä. Ja myöskin voidaan ottaa käyttöön VTO-yhteensopivia vientikannustimia. Mahdollisesti, että voidaan Euroopan etua puolustaa, niin voidaan soveltaa maatalousalalla myöskin vanhempia menetelmiä, kuten julkisten ja yksityisten tahojen kumppanuutta. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Eh, Kiitos oikein paljon herra Prostille. Tämä tutkimus on erittäin mielenkiintoinen ja kaikki läsnäolijat ovat saaneet tästä kopion. On hyvin tärkeää korostaa, miten merkityksellinen tämä asia on seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana myöskin sen uuden roolin valossa, joka Euroopan parlamentilla jatkossa on, jos kaikki menee niin kuin toivomme 8. lokakuuta. Nyt avaamme keskustelun, puheenvuoropyyntöjäkin jo on, ja ensinnäkin annan puheenvuoron Rova Klaterfeldille. Lantenfeldille. Herra Lantenfeldille. Kiitoksia, puheenjohtaja. Puhuisin mielelläni Unkaria eli keski-eurooppalaista kieltä. Kun nyt ajattelemme eh, Slovakian käyttöön ottamia kielilakeja, on hyvin tärkeää, että käytän täällä tänään unkarin kieltä, joka sekin on yksi Euroopan parlamentin käyttämistä kielistä. Puheenjohtaja, Euroopan unionin perusteena Dohan kierrokselle olivat kolme tärkeää alaa. Maatalous, ma- maatalouden suhteen olemme tehneet joukon myönnytyksiä toisin kuin teollisuuden ja palvelujen alalla. Eli maatalousalan suhteen on toimittu aivan toisin. Ja uskoakseni tähän asti se toimet maatalousalalla eivät ole hyväksyttäviä. Nyt maailmanlaajuinen taloustilanne on hyvin vaikea ja siksi tämä aihe on entistä tärkeämpi. Eivät rahoituspalvelut, eivätkä myöskään muut palvelut, eikä myöskään teollisuusala, eivätkä teollisuusvientituotteet voi saada sellaista kohtelua, että maatalous joutuisi maksumieheksi. Siksi mielestäni tämä tutkimus, jonka olemme saaneet käyttöömme, on erittäin hyvä ja siinä vastataan näihin kysymyksiin hyvin selvästi. Yksityiskohdat eivät ole olennaisia, vaan todella pääongelma on se, mikä on jatkodohan kierroksen jälkeen, mitä tapahtuu Euroopan unionille. Ja meidän täytyisi kyllä nyt lähteä oikealle tielle mahdollisimman pian. Molto bene, grazie. Ha chiesto... Kiitos oikein paljon. Ja herrans Garcia seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Tämän keskustelun ytimessä tulisi olla asiantuntijan viimeisen lauseen, eli sen, että meidän täytyy huolehtia niin ympäristö käytöstä, tai meidän pitää huolehtia tästä hyvin kokonaisvaltaisesti. Ja maatalous ja karjanhoito ovat olleet jatkuvaa, jatkuvan vaihtokaupan kohteena ja kärsineet näissä neuvotteluissa, joutuneet tekemään myönnytyksiä. Valitettavasti meidän etumme ja eurooppalaisten kuluttajien edut eivät tule huomioon otetuiksi. Ihmiset joutuvat ruokkimaan itsensä joka päivä. Ja järjestelmällisesti sopimuksia, tehtyjä sopimuksia rikotaan ja komissio ei kerro meille, miksi se ei valvo kolmansien maiden tuotteita niin kuin sen pitäisi on monia erittäin huolestuttavia asioita ja käsittääkseni esimerkiksi Yhdysvaltain suhdanneperusteiset maksut tulevat siniseen laatikkoon mukaan ja modulointi menee yhä pidemmälle ja tuottajat saavat yhä vähemmän rahaa. Me teemme näitä leikkauksia aivan itse ja olisin halunnut kuulla pienen arvioinnin siitä, mitä VTO neuvottelijat ovat itse asiassa, tai nämä neuvottelukumppanimme, ovatko ne kunnioittaneet kaikkia tehtyjä sopimuksia, koska mehän olemme niitä aina kunnioittaneet 120 prosenttisesti. Intia, Kiina, Etelä, Afrikka muun muassa. Voivatko ne jatkuvasti olla, tai voidaanko niitä kohdella niin kuin kehitysmaita? Eivät ne nyt voi olla ikuisesti kehitysmaita, ne ovat osittain erittäin kehittyneitä. Ja ne ovat todella voimakkaita maailmanvaltoja. Entäpä Yhdysvallat, mikä on Yhdysvaltojen kanta? Nämä ö, suhdanteeseen perustuvat tuet, nehän ovat suoria tukia. Tämä meidän täytyy sanoa suoraan. Ja me eurooppalaiset sitten vaan synttelemme aina jatkuvasti itseämme. Olisin halunnut todella kuulla arvion siitä, miten tähän asti tehtyjä sopimuksia on, on toteutettu sovittu. Ja kyllä meidän täytyisi nyt vaatia edes äh, sen äh, täytäntöönpanoa, josta on jo sovittu ajat sitten. No entä sitten nämä vaatimukset, jotka liittyvät tai kohdistuvat kolmansien maiden tuotteisiin? Emmekö me vaadi kolmansien maiden tuotteilta samaa kuin omilta tuotteiltamme, mitä tulee tuotteiden turvallisuuteen ja niin edelleen? Näinkö me todella haittaamme omien tuottajiemme elämää samalla kun sitten kuluttajien lautaselle tulee tuotteita, jotka eivät ole lähelläkään täyttää meidän vaatimuksiamme? en nyt halua pitkästyttää teitä, mutta lopuksi vielä toteaisin, että kun ajatellaan erittäin kehittyneitä maita, kuten Yhdysvaltoja esimerkiksi, eikö, öö, eikö niiltä nyt voi vaatia sama kuin itseltämmekin? Kiitos. Grazie, grazie Kiitos Ranes Garcia. On sanottava, että tämä puheenvuoronne todella tätä keskustelua vilkastuttaa ja olen itse ainakin hyvin paljon samaa mieltä. Meidän Euroopan unionissa täytyy kunnioittavammin katsoa muitakin ja to, myös muiden täytyy toimia samalla tavalla kuin me. Yhdysvaltain uusi hallinto on saatava toimimaan niin kuin me, nyt kun ajatellaan sitä, miten paljon enemmän maatalouteen on suunnattu rahaa. Ja itse asiassa Yhdysvaltain maatalousmenot ovat aika lailla samansuuruiset kuin YMP-menot. Ja Yhdysvalloissa yksittäiselle maanviljelijälle tuki on kuitenkin suurempi. Ja mielestäni on aivan oikeutettua ottaa kaikki nämä asiat huomioon, joista Hernandez Garciakin puhui. Sitten Albertes. Kiitoksia puheenjohtaja ja suuret kiitokset tutkimuksen esittelijöille. Periaatteessa pidän Euroopan maataloudelle parempana, että että VTOn puitteissa löydetään yhteiset sävelet kuin että tehtäisiin kahdenvälisiä sopimuksia, jotka kokemukseni mukaan vielä useammin vaativat suuria myönnytyksiä. Tätä kirjallista tutkimusta en vielä ole lukenut, mutta ainakin esityksestä kaipaan sitä, että VTOssa pyrittäisiin standardeihin. Ei VTOn ainoa tehtävä voi olla vain kaupan laajentaminen. VTO-neuvotteluissa tulisi luoda myös ympäristö-, kuluttaja- ja eläinsuojelustandardeja, jotka olisivat sitovia. Kollega tähän jo viittasikin äskeisessä puheenvuorossa. Ei voi olla niin, että komissio toimii kiveen kovasti omia eurooppalaisia – Ähm, tuottajia vastaan, jos heidän äh, nautansa korvasta nyt on merkki äh, tippunut. Kyllä minä arvostan Brasiliaa kovasti, mutta minä olen kyllä nähnyt, kuulkaapas komission edustajat, Brasiliassa kokonaisia karjalaumoja eikä ilman yhtä ainutta korvamerkkiä. Joten kun me vaadimme itseltämme jotain, niin tätä tulisi vaatia myös muilta. En minä tällaista ymmärrä. Jos meillä Euroopassa jos haluamme säilyttää oman maatalouden, niin meidän viljelijöillämme on oltava reilut toimintamahdollisuudet kansainvälisillä areenoilla. Ei meidän tule syrjiä itse itseämme. 90 prosenttia Afrikan maatalousviennistä tulee Eurooppaan, 75 prosenttia Öö, Etelä-Amerikan viennistä Yhdysvallat ja Kanada öö, ja nämä maat suojautuvat pikemminkin ja sulkevat omat markkinansa, vaikka puhuvat kovasti avoimista markkinoista. Yrittäkääpä vaan saksalaisena, bayerilaisena öö, meppinä matkustaa Amerikkaan, niin ei varmaankaan pääse edes tullin ohitse en minä voi hyväksyä tätä yksipuolista toimintaa. En nyt puhu pitkään, mutta haluaisin tässä lainata suurta eurooppalaista Saksan entistä liittokansleria Helmut Kohlia suuressa tilaisuudessa yli tuhannen ihmisen tilaisuudessa Helmut Kohl totesi, että minä toivon, että kun Saksaan, yhtä hyvin hän olisi voinut sanoa Eurooppaan, tuodaan elintarvikkeita, toivoisin, että vaatimukset olisivat samat kuin omilta tuotteiltamme. Salillinen ihmisiä oli hiiren hiljaa. Sitten hän totesi, että amerikkalaiset ja eteläkorealaiset ja niin edelleen saavat kyllä tuoda autonsa Saksaan, mutta näillä autoilla saa ajaa Saksan teillä vain, jos ne todella täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset. Samaa emme kuitenkaan vaadi elintarvikkeilta. Emme me voi kieltää kasvinsuojeluaineita omilta viljelijöiltämme ja samalla Yhdysvalloista ja Brasiliasta ja Australiasta ja Uudesta-Seelannista tulee meille tuontia, jossa on käytetty näitä samoja meidän kieltämiämme äh, kasvinsuojeluaineita. Eli tuontistandardiemme on oltava samat kuin omien standardiemmekin. Se auttaisi kyllä meidän viljelijöitämme huomattavasti eteenpäin. Grazie Albert, grazie anche per il tuo appassionante. Kiitos Albert myös sinulle tästä puheenvuorosta. Tässä ei nyt ole kyse protektionismista, sitä me emme halua. Me haluamme vain sääntöjä ja haluamme, että säännöt ovat kaikille samat. Muutoin on kyse kilpailun vääristymisestä. Ja seuraavaksi puheenvuoro José Bovelle, olkaa hyvä. Oui, je voudrais... Niin. Haluaisin osallistua tähän keskusteluun. On totta, että kollegani puhui jo tässä makkaroista – ja haluaisin muistuttaa komissiota siitä, että sen sopimuksen jälkeen, joka solmittiin EUn ja Yhdysvaltojen välillä liittyen näihin hormonilehmiin, no minun alueeni me meitä edelleen yliverotetaan ikään kuin rangaistuksena siitä, että me olimme oikeassa ennen kuin keskusteluihin päästiin. Ja tämä on sääli mielestäni. Haluaisin mennä tässä suoraan asian ytimeen. Joulukuussa, marraskuussa, joulukuussa, kun Genevessä keskustellaan. Tuolloin on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun pidettiin Seattlen VTOn kokous. Ja jo tuolloin vuonna 1999 selitettiin, että sopimukset, jotka liittyivät, liittyivät kaup kauppaan, ne aina jumiutuisivat maatalouskysymyksiin. Ja nyt on jo kulunut kymmenen vuotta, jonka aikana maatalous todellakin jättää kaikki muut asiat varjoonsa yksinkertaista syystä. Siitä syystä, että maataloudessa ei ole kysymys televisioista, jääkaapeista tai autoista, ja täten maatalouskysymystä ei voida hoitaa samalla tavalla kuin teollisuuden kysymyksiä, koska kyseessä on kaksi täysin erilaista asiaa. Ja tämä on entistäkin enemmän totta kautta ja tämä on tärkeää muistuttaa mielimme. Mehän tiedämme, että alle kahdeksan prosenttia maailman maataloustuotteista liikkuu mantereelta toiselle. Alle kahdeksan prosenttia. Tämä on jopa vähentynyt, koska kymmenen vuotta sitten puhuttiin kymmenestä prosentista, tänään kahdeksasta. Ja tässä on sisällöllinen ongelma, josta tulisi keskustella sekä Euroopan sisällä että yhdessä kumppaneidemme kanssa. Miksi tänään pakotetaan maita muuttamaan maatalouspolitiikkaansa kahdeksan prosentin takia tuotannon realiteetit Euroopassa, ne ovat sellaisia, että tarkoituksena on ensisijaisesti ruokkia Euroopan kansalaiset. Ja tämä vientilogiikka, se on täysin eri logiikka, mutta maatalouspolitiikan pelisääntöjä ei voida muuttaa ainoastaan vientimarkkinoiden hengessä. Ja kuitenkin näin ollaan nyt tekemässä kansainvälisellä tasolla. Kaikki YMPn säännöt, niitä on muutettu, jotta sopeuduttaisiin maailmanmarkkinoihin vuonna 1992, 1999 ja 2003. Ja nyt on lähdetty uuden tarkistuksen tielle, uuden uudistuksen tielle, jonka tarkoituksena on avata markkinoita. Ja kysymys on hypoteettisesta avautumisesta, joka ei vastaa äh, maataloussektorin tilaa ja maataloustuotteiden kulutusta. Eli minun mielestäni tässä kysymyksessä tulisi käydä sisällöllistä keskustelua ennen kuin joulukuun neuvottelut käynnistetään. Samaan tapaan kun riitojen ratkaisuelin tekee riitatapauksissa, niin oletan, että tämä väline on huono väline koska ratkaisut riitatapauksissa ja äh, rangaistukset, sakkorangaistukset riitatapauksissa, ne ovat mahdollisia vain rikkaille maille. Jos köyhä maa äh, voittaa, ottaa suhteessa Yhdysvaltoihin tai Eurooppaan, niin ei se voi asettaa minkäänlaisia sakkorangaistuksia. Eli tällainen riitojenratkaisuelin tulisi muuttaa, jotta köyhämaakin voisi voittaa riitatapauksessa. Ja tuolloin meillä tulee olemaan väline, joka ei mahdollista tasa-arvoa maiden välillä. Näistä syistä minun mielestäni joulukuussa No jälleen kerran käy niin, että sopimukseen ei päästä, koska tietyt kehitysmaat eivät tule hyväksymään sitä, että niiden oikeuksia rajat. Venire Luis, Luis Cabula Santos. Ja sitten Luis Cabula Santos haluaa käyttää puheenvuoron. Kiitos. Tämä on aivan epäilemättä aihe, joka on äärimmäisen ajankohtainen ja todella vaatii keskustelua. Toisaalta nyt ei kuitenkaan ole oikea hetki olla tyytyväisiä. Kuitenkin kyllä minä uskon, että meillä on mahdollisuudet käsissämme niin, että pääsisimme hyvään suuntaan. Haluan kiittää tutkimuksen esittelijöitä heidän hyvin kiinnostavasta tutkimuksestaan ja meidän täytyy tosiaan Euroopan parlamenttina, toimielimenä juuri nyt ö, yhteispäätöksen kynnyksellä todellista eurooppalaista strategiaa, joka mahdollistaa meidän antaa todellisia vastauksia näille haasteille. On otettava huomioon niin paikallinen kuin alueellinenkin ulottuvuus – ja me tarvitsemme strategian, jonka pohjalta voimme laajentaa ja tukea paikallista tuotantoa. Tässä on otettava huomioon muun muassa ilmastonmuutoksen torjuminen ja niin edelleen. Ja samalla meillä on oltava maailmanlaajuista kauppaa, joka, jonka on välttämättä oltava ö, jonka on välttämättä oltava säänneltyä. Kaupan on oltava säänneltyä ja Euroopan unioni tässä keskustelussa, sen on oltava hyvin aktiivinen. Ja tässä nyt on uusi Yhdysvaltain hallinto on varmaankin toisenlainen kuin aiempi ja olemme saaneet myönteis, myönteisiä viestejä ajatellen tilanteen kehittymistä ja mehän tietenkin jatkamme tilanteen seuraamista jatkossa ja tässä mielestäni olemme jatkuvasti menossa pidemmälle oikeaan suuntaan. Unkarilainen kollega tässä korosti sosiaalista ulottuvuutta tukien suhteen ja tämä tekijä näissä YMP-uudistuksen puitteissa suhteessa on äärimmäisen tärkeää. Itse olen tämän puolesta taistellut jo vuosien ajan. Tarvitsemme yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka pyrkii laaja maailmanlaajuiseen sopimukseen ja samalla antaa vastauksia talouskriisiin. Ja minä toivon, että kaikki toimijat ottaisivat huomioon tämän kriisin äh, pyrkiessään äh, välttämättömään ratkaisuun. Grazie Luis. Chiude la... Kiitos Luis. Ja viimeisenä McInnes ja tämän jälkeen komission edustaja saa puheenvuoron. Olkaa Uh, thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Kuten on sanottu, VTO ei ole hävinnyt minnekään kun sopimukseen ei päästy, niin sitten unohdettiin tämä asia hetkeksi, mutta nyt olemme taas saman asian edessä ja samat ehdotukset edessämme. Haluaisin olla samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka puhuivat tuotannon standardeista, normeista, ja näyttäisi siltä, että VTOssa näitä ei saada keskustelun keskustelupöydälle. Meillä on vaikeuksia myöskin vakuuttaa omat tuottajamme siitä, että on hyvä, että he tekisivät uhrauksia VTOn eteen ja samaan aikaan sitten puhutaan erilaisista tuotantonormeista. Tänä päivänä aamulla puhuimme lypsykarjan tuottajista ja totesimme, että taloudellisesti ajat ovat kovat Yksi näistä kalvoista, joissa puhutaan näistä kokonaisvaikutuksista EU-hun, se yllätti minut, koska vaikutus on negatiivinen, vaikka sitä jotakin positiivistakin löytyy. Ja suurin huolenaiheeni liittyy YMPn kapasiteettiin vastata näihin negatiivisiin vaikutuksiin, aivan erityisesti herkkien hyödykkeiden kohdalla – Täällä puhutaan nyt EUn talousarvion uudistamisesta ja siitä, että YMPtä tulisi uudistaa ja olemme nähneet useallakin sektorilla, että Franz Fischlerin lupaukset vähemmästä sääntelystä ja paremmista markkinahinnoista, se ei ole toteutunut maatalouden kohdalla. Me tarvitsemme todellakin sofistikoitunutta ajattelutapaa sen suhteen, miten me aiomme tätä tuotantoa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti hallinnoida, koska luemme kertomuksia koko ajan, jossa sanotaan, että ruoantuotantoa täytyy lisätä ja kuitenkaan maanviljelijät eivät voi tästä tuotannostaan elää. Minulla on sellainen olo, että nyt kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin komissio yrittää olla hyvä oppilas tekee positiivisia ehdotuksia, hyvin altruistisia ehdotuksia ja sitten unohtaa pitää meidän puoliamme näissä keskusteluissa. Mehän lähdimme neuvotteluihin, äh, iskimme kaikki korttimme pöytään. Ja nyt olemme lähdössä uudelleen neuvotteluihin samalla periaatteella. Minun pahoin pelkään, että me tulemme päätymään vaikeuksiin ja saadamme päättyä sellaiseen sopimukseen, jolla on negatiivisia vaikutuksia Euroopan maatalouteen. Ja se ei vaikuta ainoastaan tuottajiin, vaan myöskin kuluttajiin. Kiitos. Grazie, Kiitos rouva McKinnes ja seuraavaksi komission edustaja herra Trahieu. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä tilaisuudesta tutkia tätä hyvin tervetullutta raporttia. No, tällä tässä vaiheessa. Emme tee edes alustavia kommentteja. On todella rohkea yritys laatia tällainen tilannekatsaus neuvotteluista ja me haluamme tutkia sen yksityiskohtaisemmin ja palata sitten asiaan myöhemmin niin, että voimme sitä laajemmaltikin kommentoida. Kiitos. Bene, se non ci sono altri inter... Kiitos, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kiitämme tutkimuksen laatijoita ja kaikkia puheenvuorojen käyttäjiä. Tämä on hyvin tärkeä asia ja tämä, tästä keskustelussa myöskin selvisi se, että kaikkien kannat on paremmin määriteltävä. Nyt menemme kohtaan seitsemän. Se koskee brasilialaisen naudanlihan tuontia Tätä asiaa on käsiteltykin jo melko kauan. Ja itse asiassa jäsen edustaja Herrans Garcia oli pyytänyt, että asiaa tutkitaan. Ja pyysimmekin Dublinin elintarvike- ja eläinlääkintävirastoa käsittelemään brasilialaisen naudanlihan tuonnin tilannetta. Toivotan tervetulleeksi Dublinin toimistosta eh, herra Eversin sekä herra Van Gotemin eh, kansanterveyden pääosastolta. Ja he esittelevät raportin, jossa arvioidaan elintarviketurvallisuutta, kansanterveyden valvontajärjestelmää ja sertifiointimenettelyjä Brasiliassa eh, liittyen Brasiliasta EU-hun tuotuun naudan lihaan. Ja me olemme jo aiemmin tiettyjä johtopäätöksiä sääntöjen noudattamisesta tehneet ja nyt tässä noudatetaan näitä johtopäätöksiä. Ennen kaikkea uusille jäsenille toteaisin, he eivät tätä niinkään tätä asiaa tunne. Joitakin jokin aika sitten Brasilian laisen naudanlihan tuonti keskeytettiin kokonaan, koska havaittiin ongelmia jäljitettävyydessä ja sertifioinnissa – ja tuontirajoituksia on helpotettu vain tiettyjen yritysten osalta. Ja Dublinin virasto on tehnyt tarkastuskäyntejä paikan päälle tilannetta arvioidakseen. On nyt tärkeää päivittää näitä tietoja, kun otetaan huomioon markkinoiden hankala tilanne. Tämä on hyvin hankala asia myöskin liittyen näihin aiemmin mainitsemieni sääntöjen noudattamiseen. Ja me tarkastelemme nyt tilannetta yhdessä. Aivan ensimmäiseksi annan puheenvuoron komission edustajalle, jotta hän voi kertoa meille. Ja ensinnäkin herra Evers ja sitten herra Van Goethem. Olkaa hyvä, herra Evers. Kiitos puheenjohtaja Ensimmäiseksi aivan lyhyesti ennen kuin menen yksityiskohtiin Brasilian suhteen, haluaisin selittää sitä politiikkaa, jota me äh, harjoitamme naudanlihan tuonnin kohdalla. Yhteisöllä on hyvin tiukat äh, tuontisäännöt, mitä tulee tällaisten lihatuotteiden tuontiin ja tärkein sääntö liittyy suu- ja sorkkatautiin. Tehän kaikki muistatte varmaankin nämä epidemiat, joita meillä on yhteisössä menneisyydessä ollut, ja sääntömme ovat hyvin tiukkoja, mitä tulee alkuperämaihin ja tähän suu- ja sorkkatautiin. Eli me emme salli sellaisen lihan tuontia, äh, lihan tuontia sellaista maasta, jos siellä on viimeisen vuoden aikana esiintynyt suu- ja sorkkatautia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun tarkastelemme maailman karttaa, niin me tuomme lihaa ainoastaan Pohjois-Amerikasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista – ja mitä Etelä-Amerikkaan tulee, tuomme Argentiinasta, Brasiliasta, Paraguaista ja Uruguaista. Mitä Afrikkaan tulee, me tuomme lihaa eteläisestä osasta, eli Namibiasta, Botswanasta ja Etelä-Afrikasta ja sitten tietenkin Australiasta ja Uudesta-Seelannista. Nämä ovat niitä maita, joista naudanlihaa voidaan tuoda yhteisön alueelle näiden voimassa olevien suu- ja sorkkatautirajoitusten takia. Tämän lisäksi tietenkin meillä on hyvin tiukat säännöt, mitä tulee jäämiin kolmannet maat, jotka tuovat tuotteita Euroopan unionin alueelle, niillä täytyy olla tarkat suunnitelmat siitä, että mitään eläinlääketieteellisten tuotteiden jäämiä ei lihassa ole. Mitä hullunlehmän tautiin tulee, me noudatamme myöskin niitä sääntöjä, joita maailman terveysjärjestö on asettanut ja tämän ansiosta ainoastaan tiettyjä ruhonosia voidaan tuoda Euroopan unionin alueelle. Tietenkin lihaa, jota viedään jostakin, tuodaan muualta Euroopan unionin, sen mukana täytyy tulla äh, sertifikaatit ja äh, virallinen eläinlääkäri kolmannesta alkuperämaasta täytyy, hänen täytyy allekirjoittaa tämä sertifikaatti ja kaikki lihalähetykset tarkastetaan rajoilla Toisin sanoen meillä on harmonisoitu tarkastusjärjestelmä EUn ulkorajoilla. Kaikki lihalähetykset tarkistetaan ennen kuin ne päästetään liikkumaan sisämarkkinoilla. Tietenkin, jotta vältyttäisiin ongelmilta, niin meillä on lisää turvalausekkeita, esimerkiksi kielto. Toisin sanoen eläimiä ei voi ruokkia eläimillä, koska esimerkiksi sikainfluenssa saksalainen parlamentin jäsen varmaankin muistaa tämän Saksassa ja Hollannissa olleen epidemian. Nämä kaikki nimenomaan lähtivät liikkeelle siitä, että eläimiä ruokittiin eläimillä. Toisin sanoen meillä on kaikenlaisia turvalausekkeita, joiden tarkoituksena on eh, nimenomaan suojella EU-karjaa. No niin, ja nyt sitten Brasiliaan. Kuten puheenjohtaja sanoikin vuoden 2008 alussa, useiden tarkistuskäyntien jälkeen komissio päätti, piti asettaa hyvin tiukat ehdot naudanlihan tuonille Brasiliasta. Ja mitä nämä ehdot nyt sitten ovat? Yksi tärkeimmistä on se, että lihasta täytyy poistaa luuaines. Miksi me tätä vaadimme? Me haluamme varmistaa sen, että jos suojasarkka sorkkatauti virusta on eläimessä, niin ne tuhoutuisivat tämän menettelyn myötä. Ja kun me katsomme WHOn suosituksia, jossa on luotu säännöt lihan vienille ja kaupalle, tällainen liha, josta on luuaines poistettu, niin sitä voitaisiin tuoda sellaista maasta, josta suu- ja sorkkatautia on löytynyt meillä on erilaisia turvalausekkeita ja ne Brasilian alueet, joista lihaa tuodaan, niillä suu- ja sorkkatautia ei ole esiintynyt viimeisen 12 kuukauden aikana, niin tästä huolimatta, jotta turvataso olisi entistäkin korkeampi, niin me vaadimme sitä, että tästä lihasta poistetaan luuaines. Tämän lisäksi eläimet jotka odottavat teurastamolle vientiä, niin ne pysyvät äh, alkuperäisellä tilalla viimeisen 40 päivän ajan. Eli kolme kertaa suu- ja sorkkataudin itämisajan verran ja lisäksi sellaisella alueella, jossa suu- ja sorkatautia ei ole esiintynyt. Ja tällä alueella ne mm, karjan täytyy olla kolme kuukautta. Eli nämä ovat niitä sääntöjä, joita sovelletaan Brasiliasta tuotavaan lihaan. Lisäksi, jotta varmistettaisiin, että nämä 90 päivää ja 40 päivää, jotta niitä kunnioitettaisiin, niin meillä täytyy olla jäljitettävyyttä ja tässä ongelmia onkin ollut ja tarkastajamme identifioivat nämä ongelmat vuoden 2007 lopussa ja tästä syystä vuoden 2008 alussa komissio asetti lisäehtoja lihan tuonnille Brasiliasta. Ja mitä nämä ehdot sitten ovat, nämä lisäehdot näiden 90 40 päivän säännön lisäksi? Näiden lisäksi vaaditaan sitä, että kaikkien eläinten täytyy tulla identifioidulta tiloilta, jotka ähm, viranomaiset ovat tarkistaneet. Brasiliassa, jotta kaikki eläimet on identifioitu, rekisteröity ja että on olemassa tietokanta, jolla varmistetaan se, että täysi jäljitettävyys toteutuu. ennen näitä lisävaatimuksia, eh, ennen vuotta 2008 siis, oli yli 30 000 tällaista rekisteröityä tilaa tietokannassa ja näillä tiloilla oli lupa tuoda lihaa Euroopan unioniin. Ja kun tämä lisäsääntö otettiin käyttöön, niin brasilialaisille jäi noin sata tilaa joilla oli vielä lupa tuoda liha Euroopan unionin. Eli jos nyt vertaamme tilannetta lihantuonnissa Brasiliasta vuosina 2007 ja 2008, niin vuonna 2007 meillä oli noin 300 000, 300 000 lihatonnia, joka tuotiin Brasiliasta Euroopan unioniin ja näiden lisäsääntöjen jälkeen puhutaan alle kymmenestä tuhannesta tonnista. Eli hyvin dramaattinen väheneminen tuonnissa Brasiliasta Euroopan unioniin. Niin puhuin näistä vähän yli sadasta tilasta. Ennen kuin tila pääsee Brasilian viranomaisten listalle ja saa hyväksynnän komissiolta, me vaadimme, että tämä tarkastuskertomus saatetaan asiantuntijoidemme käytettäväksi ja nämä tarkastuskertomukset ne yksittäin tarkistetaan ennen kuin tila otetaan tälle meidän listallemme. Tämä turvalauseke on ollut voimassa yli puolitoista vuotta ja tällä hetkellä on hieman alle 1300 tilaa, jotka on Brasiliassa rekisteröity ja joilta, joilla eh, eläimiä voidaan teurastaa siinä tarkoituksessa, että sitten tuodaan lihaa Euroopan unioniin. Ja jos eh, katsotte Brasilian kokoa, niin nämä tarkastusmatkat, eh, no, me menimme sinne viime vuonna – voi helposti tajuta, että 1300 tilaa Brasilian kokoisessa maassa ei ole kovin paljon. Näiden lisäturvalausekkeiden voimaanastumisen jälkeen vuonna 2008 meidän tarkastajamme meni paikan päälle useampaankin otteeseen. Esimerkkinä voisin mainita, että yli kahdeksan tarkistusmatkaa tehtiin Brasiliaan viime vuonna, ei ainoastaan lihaan liittyen, vaan myöskin muihin Euroopan unionin tuotavien tuotteiden kohdalla. Ja Brasilia on yksi niistä maista, joissa tarkistajiamme on ollut eniten viime vuonna ja nämä tarkistusmatkat jatkuvat. Viime vuoden tarkistusmatkoilla ei paljastunut mitään huolestuttavia tilanteita eikä äh, mitään lisälausekkeita komissiota täten tullut. Järjestettiin myöskin eräs toinen tarkistusmatka Grangeista Irlannista ja tämä tarkistusmatka suoritettiin tämän vuoden alussa ja myöskin tämän tarkistusmatkan löydökset ja suositukset olivat sellaisia, että komission ei tarvinnut lisätä mitään rajoituksia naudanlihan tuontisääntöihin Brasiliasta Euroopan unionin suuntaan. Komissio tietenkin tulee pitämään kiinni hyvin, hyvin varovaisesta lähestymistavastaan, mitä tuontiin tulee Brasiliasta aivan erityisesti, jotta varmistettaisiin se, että kansanterveys ja eläinten terveys Euroopan unionissa tulee täysin suojelluksi. Tämän myötä uskoakseni, herra puheenjohtaja, olen nyt luonut tällaisen laajan tilannekatsauksen siitä, mitä viimeisen kahden kolmen vuoden aikana on tapahtunut, mutta tietenkin olemme valmiita vastaamaan kysymyksiinne. Kiitos. Kiitos esittelystä. Ja nyt sitten rouva Herras Karsi. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin, että jonkinlainen selvitys annetaan tästä varovaisuudesta, jota komissio on harjoittanut. E, eläintautien virasto on osoittanut, että 50 prosenttia niistä brasilialaisista tiloista, jotka tarkastettiin, niillä havaittiin jonkinlaisia ongelmia. Ja ongelmat liittyivät jäljitettävyyteen. Lisäksi ongelmia aiheutti henkilöstön vaihtuvuus, e, joku, tai se, että useat henkilöt tekivät samanaikaisesti monia eri tehtäviä, lääkäri oli valvoja ja niin edelleen. Lisäksi viennissä on esiintynyt väärinkäytöksiä, ennen kaikkea eu alueelle tuodussa viennissä. Ja monet yritykset eivät omaa ollenkaan sertifikaattia, jotta voisivat tuoda Euroopan unioniin. Näillä yrityksillä ei ole siis vientilupaa EUn alueelle. Kauttakulku EUn läpi on saatava valvonnan alaiseksi sille on saatava hyväksyntä. Ja me emme nyt tiedä, mis, mikä tilanne tällä hetkellä on, mikä taas aiheuttaa suuren terveysuhan. Täällähän puhuttiin suu- ja sorkkataudista, joten merkittäviä terveydellisiä uhkia tämä voi aiheuttaa. On hyvin paljon myös ongelmia Eli ne, niistä yrit, tiloista 50 prosentissa oli ongelmia, jotka tarkastettiin en sitten tiedä millaista, miten hyvin noudatetaan EUn vaatimuksia niillä tiloilla, joita ei tarkastettu. Minä sanoin, että 50 prosenttia nyt niistä tiloista, joille tehtiin tarkastus ja näissä ongelmia esiintyi. Minä haluaisinkin kysyä, että eikö tämä ole EU-tuottajille hieman epäreilua, että heille asetetaan tiettyjä vaatimuksia ja kriteerejä, joita ei kuitenkaan kolmansien maiden tuottajiin sitten sovelleta. Kun otetaan huomioon väärinkäytösten ja ongelmien suuri määrä, niin eikö pitäisi asettaa vientirajoituksia brasilialaisille tuotteille? Ja toinen kysymys, miten komissio aikoo suojella kuluttajia näiltä hyvin itsestäänselviltä uhilta. Merci, Monsieur Smith. Kiitos ja sitten herra Smith. Smith. President, thank you. I'd, uh, well... Kiitos. Herra puheenjohtaja, haluaisin kiittää komissiota heidän uh, esitelmästään. Viime maanantaina meillä me olemme saaneet osaksemme kaikenlaisia seikkailuja tämän Brasilian nauta, naudanlihan takia. Eli ensin sanotaan, että kaikki on ok ja sitten koko tuonti kielletään. Ja mm, tämä on hyvä asia, että nyt saamme selvyyttä, koska maanviljelijöiden täytyy olla selvillä asioista. Irlantilaisten viljelijöiden, karjankasvattajien järjestö, se on vielä hieman epäselvillä vesillä tämän asian suhteen ja olemme kuulleet Herans Garcialta jo siitä, että tähän liittyy vielä suuremman luokan kysymyksiä. Me emme halua kokea tätä samaa uudelleen ja ymmärrän sen, että nyt on siirrytty 30 000 1300 rekisteröityyn tilaan ja 300 000 tonnista 10 000 tonniin lihaa. Eli ehkä tilanne nyt on hieman vähemmän vakava kuin aikaisemmin, mutta mutta jos jäljitettävyyteen liittyy vielä ongelmia ja sanotaan, että 50 prosenttia tarkistuksista ei saa puhtaita papereita, niin tämä kyllä hermostuttaa minua ja on aivan oikein, että me pidämme näitä tarkistuksia silmällä, jotta sitten esitämme teille niin paljon kysymyksiä kuin tarve vaatii tietenkin on ero epäsäännönmukaisuuden ja todellisten ongelmien välillä. Voisitteko antaa meille hieman lisätietoa siitä, oliko kysymys vain tiettyjen papereiden puuttumisesta vai jostain vakavammasta? no ehkä kielellisesti voitaisiin puhua vähäpätöisestä asiasta suuremman luokan ongelman sijaan, mutta haluaisin tästä hieman enemmän vahvistusta, koska meidän karjan kasvattavamme Irlannissa ja Skotlannissa ovat huolissaan. Minulla ei ole mitään ongelmia brasiliana tuonien suhteen, jos laatu taataan, mutta meidän viljelijöiden karjan kasvattajiemme täytyy olla, saada varmuus siitä, että laatutaso on sama. Merci, Monsieur de... Kiitos ja sitten herra Des. Kiitos puheenjohtaja. VTO-puheenvuorossani jo viittasinkin tähän brasilialaiseen lihan tuontiin. Tiedän kyllä, että komissio on ponnistellut asian suhteen jo vuosien ajan enkä myöskään haluaisi syytellä tässä yksinomaan Brasiliaa, on maita, joiden, puut, joiden tuonnin suhteen puutteet ovat vielä suurempia kuin Brasilian. Olen käynyt Brasiliassa monta kertaa ja nähnyt siellä teurastamoja, jotka ovat ehdottomasti eurooppalaisten standardien mukaisia myös hygienian suhteen, osittain jopa pidemmällä. Arvoisa komission edustaja, Äh, katsotaanpa kuitenkin äh, eläinkuljetuksia Brasiliassa ja äh, puhutaanpa niiden standardeista. Siellä nimittäin ne puutteet piilevät ja ovat todella suuria. Tätä emme voi hyväksyä kun totean, että Euroopassa ollaan äärimmäisen tiukkoja, jos puutteita ilmenee, mutta samalla ollaan todella leväperäisiä kilpailijoiden suhteen. Ja tämä on epäreilua, epäreiluja paitsi meidän karjantuottajiemme suhteen myös epäreiluja eläinten suojelun kannalta. Siksi komission on ehdottomasti toimittava, jotta standardit saadaan tältäkin osin kuntoon jälleen ehkäpä jos vertaan Eurooppaa eh, Brasiliaan tai muihin maihin, eh, jonkun mielestä tämä on hiukan ontuva tämä minun eh, tekemäni vertailu, niin hyvänä aika sentään, kun Euroopassa joku kaataa pihapuun, niin äh, hän saa siitä sakot. Ja Brasiliassa joku kaataa tuhat hehtaaria sademetsää eikä tapahdu yhtään mitään. Tuokaa vaan äh, äh, puu tänne. Ei tämä näin voi olla. Tai sitten ne sive joki esimerkiksi jota käytetään Brasiliassa kasteluun, välillä, välillä joki ryöstetään niin tyhjäksi kastelutarkoituksissa, että Atlantin ei tule enää tipan tippaa tuosta joesta No entäpä jos tonnavalle tehtäisiin samalla, samalla tavoin, ettei enää tipan tippaa olisi tonavassa joillain alueilla. Ei tämä käy. Täytyy, täytyy todella pyytää, että komissio on yhtä tiukkapipoinen tuonnin suhteen kuin mitä se on omiemmekin suhteen. Kiitos ja rouva McGuinness. Mm. Yes, I echo that last comment. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Yhdyn tähän viimeisen Albert Dessin kommenttiin. Ympäristövaliokunnassa puhuttiin ilmastonmuutoksesta ja maataloudesta ja tiedän, mitä FF e on sanonut. Meidän täytyy EU-ssa tätä yhdessä miettiä, ei pelkästään komissiossa, vaan tässäkin talossa ja kaikkialla muuallakin täytyy miettiä sitä, miten yleisellä tasolla ilmastonmuutosta eh, torjutaan myös maatalouden alalla. Jos nyt katsotaan näitä lähtökohtia, eli karja määrä oli yli 30 000 ja 300 äh, 000 ja nyt äh, se on 30 000, 1300 joten minä haluaisin hieman enemmän yksityiskohtia tämän tarkastuksen kulusta. Minä esimerkiksi kuulin, että 10-6 tilaa havaittiin puutteelliseksi ja hyvin vakaviakin rikkomuksia löydettiin liittyen EUn vaatimuksiin ja EUssa tämä olisi johtanut eläinten takavarikointiin. On myöskin se, että jos me kerran pidämme näitä normeja tai standardeja tärkeinä, niin meidän täytyy niitä soveltaa sataprosenttisesti tuotannossa täällä, mutta myöskin tuonnin osalta. Ja komission johtopäätökset ovat se, että asiat ovat suht ok, mutta minä haluaisin enemmän argumentteja tästä. Onko komissio tyytyväinen näiden tarkastusten tasoon, siis siihen, että ne antaisivat oikean kuvan asian tilasta? Mutta milloin sitten toimiin, että milloin jotain tapahtuu? Haluaisin kuulla hieman yksityiskohtaisemmin vielä tästä raportista ja pyytäisin, että sen tiedon perusteella, jota olen saanut, niin toimia ei enää vaadittaisi, mutta ehkä olen saanut väärää tietoa. Onko vielä jonkinlaisia vakavia huolenaiheita yhteistyötasoon liittyen? ja kilpailuviranomaiset ovat myöskin tarkastuksia tehneet, mutta miten toimivaltaisia viranomaiset ovat ja miten ne toimivat omien maanviljelijöiden suhteen? Monsieur Nicholson. Kiitos ja herra Nicholson, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ongelmana tässä on se kieli, jota komissio käyttää tässä kertomuksessa. Esimerkiksi tässä puhutaan vähäpätöisistä puutteista ja pienistä puutteista ja tämä minun mielestäni Tämä aiheuttaa minulle ongelmia. Kuuntelin komission jäsentä tänä aamuna ja kuuntelin edellistä keskustelua ja olen samaa mieltä. Kun minä puhun omien karjankasvattajini kanssa, me emme vastusta tuontia Euroopan unioniin, mutta äh, standardien täytyy olla samat. Ne heidän, niiden täytyy kunnioittaa samoja sääntöjä kuin meidän äh, kasvattajamme. Ja maanviljelijät eivät enää hyväksy erilaisia standardeja. Näyttäisi siltä, että tämä kertomus on vain toistoa niistä aikaisemmista lupauksista, joita Brasilian viranomaiset meille tekivät ja jotka eivät koskaan täyttyneet. Minun täytyy esittää suorasukainen kysymys komissiolle. tämä jäljitysjärjestelmä, onko se sellainen, että me voimme luottaa siihen? Jos ei ole, niin sitten se on sellainen kysymys, johon täytyy löytää vastaus kun puhun, luen tätä kertomusta, on siis vierailtu 50 prosentilla tiloilla ja 50 prosentissa tulos ei ollut positiivinen ja yhdellä tilalla viranomainen allekirjoitti asiakirjan, joka osoitti, että asiakirja oli itse saatu vastaan, otettu vastaan jo kuukausia aikaisemmin. jos näin Euroopan unionissa tapahtuisi, niin tällainen maanviljelijä joutuisi luopumaan toiminnastaan. Mutta sitten tässä kuitenkin puhutaan tällaista vähäpätöisistä puutteista. Ei tämä mikään vähäpätöinen puute minun mielestäni ole. Voisin jatkaa. Tässä ne on kaikki lueteltu. Esimerkiksi puhutaan, että että äh, tällainen merkintä laitettiin eläimiin ja sitten sitä kerrottiin 14 äh, kuukautta myöhemmin. Tässä nyt on tarkistettu 12 tilaa ja ne varmaan valittiin hyvin. Ja jos Brasilian viranomaiset toimivat samaan tapaan kuin muut tarkistajat, niin varmaan he valitsevat 12 parasta tilaa. Ja sitten 50 prosenttia näistä parhaista tiloista ei vastaa standardeja. Eli herää kysymys siitä, minkälaisia ne muut 50 prosenttia sitten olivat. Eli tämä on se asian ydin ja minun täytyy sanoa komissiolle esittää komissiolle kysymys siitä, eikö tulisi lopettaa tämä tuolileikki, jossa mennään Brasiliaan kerta toisensa jälkeen ja kuitenkaan tulokset eivät ole positiivisia. Minun karjojen kasvattajani sanovat minulle suoraan, että me emme hyväksy, standardit eivät ole samoja. Oikeanlaista kieltä täytyisi käyttää. Tässä ei ole kysymys siitä, että hieman läpsäistään ranteille. Tässä on kysymys suuremman luokan puutteista ja meidän tulisi tarkastella sitä kysymystä jo, että miksi me ylipäätään tuomme lihaa Brasiliasta. Kiitos ja Kiitos puheenjohtaja Nikolescu. Arvoisat kollegat, puhun nyt teille ensimmäistä kertaa, koska tänään aamupäivällä pyysin puheenvuoroa liian myöhään ja tiedän nyt, että ennen kuin seuraavan kerran, kun komission jäsen tulee tänne puhumaan, niin pitäisi varmaan pyytää puheenvuoroa jo ennen kuin niitä aletaan ottaa. Olisi hyvä, että kaikki saisivat puhua. Tämä on hyvin epäjohdonmukaista. Kun nyt otetaan huomioon se kritiikki, jota komissio on esittänyt Brasilian epäsäännönmukaisuuksista liittyen vientiin. Minä toivon, että kukaan tässä salissa, kukaan tässä valiokunnassa ei ole sitä mieltä, että EU saatelee antaa sääntöjä ympäristöalalla tai terveysalalla ainoana tarkoituksenaan rangaista jollain tavalla omia maanviljelijöitämme tai karvankasvattajiamme. Ei, kyllähän päätavoite on suojella kuluttajia, ympäristöä ja yhteiskuntamalliamme. No, jonkun pitäisi sitten minulle selvittää, että jos kerran on tavoitteena suojella kuluttajia, niin miksi sääntöjä sovelletaan niihin, jotka tuottavat täällä, eikä niihin, jotka haluavat myydä tuotteita täällä. Jos siis järjestelmä on sellainen, että kaikki sääntöjä ei samalla tavalla sovelleta kaikkiin niihin, jotka toimivat EUn alueella, niin mehän petämme kuluttajia. Tällä tavalla me siis annamme heidän olettaa, että EUn tasolla luodut säännöt pätevät kaikkiin, jotka alalla toimisivat, mutta sitten ei näin ole, kun nyt ajatellaan eroja, jotka, joita on EU-ssa tuottavien ja EUn ulkopuolella tuottavien välillä. Ja hyvät kollegat, minä en kyllä todellakaan ymmärrä, miten YMPn uudistamisen yhteydessä voidaan tällaista vastavuoroisen noudattamisen periaatetta ollenkaan soveltaa. Jos me nyt ajattelemme vaikka näitä GMO-tuotteita ja komission jäsen sanoi, että jos me kiellämme ne, niin sitten me petämme kuluttajia ja tuottajia. Tarjotellaan sääntelyä laajemmalti. Eli hyvin konkreettisesti olen täysin samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Ja perustelu jonka mukaan tällaiset ehdotukset johtaisivat protektionismiin, niin ymmärrän sen yhä huonommin ja huonommin, koska koko ajan kuitenkin halutaan suojella nimenomaan kansalaisia ja ympäristöä, eikä olisi mitään järkeä luopua tällaisesta suojelusta, jokahan on juurikin koko EUn päätavoite kaikkien normien mukaisesti. Kiitos herra ja sitten Agnew olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I'd like to support the cynical... Kiitos. Haluaisin tukea sitä kyynistä tapaa, joilla täällä puhutaan asiasta ja toivoisin, että seuraavalla tarkastusmatkalla sanottaisiin, että me menemme tuolle tilalle ja te ette meitä estä. Tekninen kysymys. Sanoitte, että haluatte varmistaa sen, että eläimiä ei enää eläinjätteellä ruokita. Entäs luurehu? Isossa Britanniassa ainakin on ero näiden kahden välillä. Haluaisin tietää, onko nämä kaksi nyt niputettu yhteen. Madame de Lange. Kiitos ja de Lange. Rova Voorzitter, ehm, ik wil ook de Europese Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komissiota sen antamista tiedoista. <laughs> Ne, jotka ovat Euroopan parlamentissa istuneet aiemminkin, tietävät, että tämä on ikään kuin tämmöinen päättymätön tarina. Mutta rehellisesti sanottuna on kai myönnettävä, että ihan perustellusti tässä nyt parannuksia on Ensinnäkin äh, tässä on voitu puhua yhdellä äänellä, äh, koska Euroopan parlamentti on äh, painostanut komissiota asiasuhteen jo aika pitkään. Minun lopullinen tavoitteeni tässä on se, että jos minun naapurini niin kysyy minulta, että täyttääkö jostakin mistä hyvänsä kolmannesta maasta tuotu liha samat vaatimukset ja onko se yhtä turvallista kuin Euroopan unionissa tuotettu liha, niin en haluaisi joutua vastaamaan, että kyllä, mutta. Enkä haluaisi vastata, mutta vaan haluaisin todella vastata kyllä tai ei. Ja niin pitkään, kun en voi vastata, että kyllä niin tässä on mielestäni epäonnistuttu. No nyt kiinnostaa kuulla, että miten jatkamme tämän raportin saamisen jälkeen. Toteammeko, että mm, no niin, edistystä on tapahtunut, mutta ei tilanne mikään ihanne tilanne ole vieläkään. Öö, vai sanommeko, että mm, kyllä, öö, edistystä on tapahtunut, öö, laajentakaamme tätä hyväksyttyjen yritysten en ja haluaisinkin kuulla tästä enemmän. Mitä komissio aikoo tulevaisuudessa tehdä? Ei minusta tämä raportti anna meille syytä levätä laakereillamme, nojautua taaksepäin ja sanoa, että hyvä, kaikki kunnossa. Öö, ei se nyt näinkään ole. Emme me vielä ole perillä. Merci, Madame Harkin. Kiitos ja rouva Harkin. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chairman. I've read through this report from the F Kiitos puheenjohtaja. Luin tämän FVOn raportin, niin kuin monet muutkin raportit, ja ennen kaikkea brasilialaisen naudanlihan liittyvät raportit olen lukenut. Täällä sanotaan, että tilanne on melko tyydyttävä. Ja jos minun opiskelijani antaisivat tällaisen raportin minulle, niin minä en todellakaan pitäisi sitä riittävänä. Monet jäsenet ovat tätä korostaneet. Tämä ei todellakaan ole tyydyttävä. Ja minun täytyy sanoa, että minä olen todella, olin tyytyväinen siihen, että tämmöinen raportti tehtiin, niin kuin monet muut. Mutta jos todella lukee sitä ja yrittää jollain tavalla ymmärtää yleisiä johtopäätöksiä, niin sitten miettii, että lukee, onko lukemassa aivan oikeaa raporttia. Tämä on todella hankala tätä totuutta tästä löytää. Ja täällä sanotaan, komissio sanoo, että tällainen sertifiointi ja tietokanta vaikuttaa koko valvonnan tehokkuuteen ja yleiseen uskottavuuteen. Ja kuten täällä maanviljelijät, karjankasvattajat ovat todenneet, tämä on aivan loppumaton tarina – Tämä on aivan selvää. En mene yksityiskohtiin, monet ovat tätä käsitelleet, mutta 50 prosentissa tiloista havaittiin epäkohtia ja kuten useammat ovat viitanneet, niin tämä täytyy laittaa kartalle tämä tilanne ja katsoa, ka- täytyy tietää, millä tiloilla on käyty ja niin edelleen. Minusta tämä raportti ei ole riittävä ja minun mielestäni monet parlamentin tai tämän valiokunnan jäsenet eivät myöskään ole pitäneet tätä riittävänä. Kiitos ja sitten Lackwerder. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yhdyn siihen, mitä Albert Tess tuossa äsken sanoi todellisia ongelmia liittyy esimerkiksi eläinkuljetuksiin. Ne eivät liity mitenkään tai niitä ei voi mitenkään verrata meidän sääntöjemme kanssa. Meillä on asetus, mitä tulee vientiin. Meillä on myös tuontikielto. Ja tämä tuontikielto on perusteltu Esimerkiksi hylkeiden suhteen äh, meillä on eettiset syyt tuontikieltoon. Samoin meillä on ennakkotapauksia olemassa. Ja Euroopan unionilla on omat sääntönsä esimerkiksi eläinten kohtelun suhteen, ja tämän täytyy tietenkin koskea myös tuontieläimiä. On kuitenkin olemassa ennakkotapauksia jotka ehkä pitäisi ottaa suurennuslasin alle. Jos VTOssa ei saada aikaan sopimusta, kansainvälisiä yhteisiä sääntöjä, niin että eläinten hyvinvointi otettaisiin huomioon myös tuon, tuonnin suhteen, niin sitten meidän täytyisi käyttää näitä ennakkotapauksia esimerkiksi juuri vaikkapa hylkeen tuonnin suhteen. Mielestäni meillä on hyvä oikeusperusta. Voisimme toimia sen pohjalta ja todella ryhtyä toimiin. Meillä on säännöt liittyen eläinten hyvinvointiin meidän tuottajamme joutuvat todella kunnioittamaan näitä sääntöjä ja voimme huolehtia siitä, että myös muualla maailmassa näin toimitaan. Kiitos ja nyt komissio saa mahdollisuuden vastata kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kysymyksiä meille. Jos ensin pureudun näihin tärkeimpiin esille otettuihin asioihin. Ensinnäkin lihan kautta kulku. Roa Garcia otti tämän esille. Liha, joka vain kulkee Euroopan unin läpi, sen täytyy täyttää samat ehdot, samat ehdot kuin EUn alueelle tuotava liha, eli mitään petoksia Ei voi olla sellaista tilannetta, jossa liha tipahtaa tavallaan rekasta matkallaan, matkallaan kolmanteen maahan Euroopan unionin alueella, jotta vältyttäisiin petoksilta ja mahdollisilta petoksilta sellaisilta, jotka asettaisivat eh, eläinten terveyden, karjan terveyden vaaran alaiseksi se liha, joka kulkee Euroopan unionin läpi, esimerkiksi liha, joka kulkee eh, Yhdysvalloista Venäjälle, sen täytyy täyttää samat ehdot kuin jos se liha tuotaisiin eh, Euroopan unioniin. Samat säännöt. Sitten mitä tulee jäljitettävyyteen, Mm, useammatkin parlamentin jäsenet ottivat tämän esille. Tietenkin Brasiliassa näkee paljonkin karjaa ilman korvamerkintöjä. Ainoastaan prosentti tiloista on sellaisia, jotka on rekisteröity tähän järjestelmään ja jotka täyttävät meidän ehtomme ja jotka voivat varmistaa sen, että jäljitettävyys toteutuu puuttuu. Ja tämä on siis prosentti koko Brasilian karjakannasta, siis prosentti koko Brasilian karjakannasta. Prosentti on tässä järjestelmässä ja prosentti karjasta on sellaisilla tiloilla, joista voidaan tuoda Euroopan unionin. Eli tietenkin eh, sieltä löytyy paljonkin karjaa, joilla ei tällaista korvamerkkiä ole. Me haluamme varmistaa sen, että se liha, joka meille tuodaan, meidän täytyy varmistaa se, että nämä eläimet ovat olleet viimeiset 40 päivää tällä viimeisellä tilalla ja 90 päivää alueella. Mm, useammat jäsenet osoittivat myöskin sormilla siihen, että meidän täytyisi vain osoittaa sormella karttaa ja sanoa, että me menemme tuonne tekemään tarkistuksen. Ja näin me teemmekin, tietenkin. Herra Rever on tässä minun vieressäni. Tämähän on koko tarkistusten pointti. Meidän tulisi tulla odottamattomasti tilalle. Näin tapahtuukin, ei ainoastaan kolmansissa maissa, vaan näin tapahtuu myöskin Euroopan unionin alueella. Unionin alueella meillä on myöskin tietokonejärjestelmä, jonka on määrä varmistaa jäljitettävyys karjan kohdalla jäsenvaltioissa. Sitten mitä tulee tähän kertomukseen, onko se hyvä vaikka, vai huono kertomus? No, me tuotamme 150 kertomusta vuodessa, koska me suoritamme noin 150 tarkastusta vuodessa, puolet jäsenvaltioissa ja puolet kolmansissa maissa. Ja haluaisinkin esittää kutsun kaikille parlamentin jäsenille vierailla meidän nettisivustollamme ja lukea kertomus, joka koskee maata, jonka he tuntevat parhaiten. Meidän tarkastajamme ovat ammattimaisia, päteviä ihmisiä, todennäköisesti maailman parhaita, ja tarkistusmatkojen tarkoituksena on löytää ongelmakohtia. Täten kaikki ongelmat, pienimmätkin otetaan esille. Ja herra Revers, joka on tässä minun mielessä vieressäni, hän on kokeneimpia tarkistajia meidän laitoksessamme ja hän voi tietenkin sitten kertoa että kohta kohdalta tästä kertomuksesta, jonka jäsenetkin ovat ehkä lukeneet. Sitten täällä mainittiin myöskin tämä eläinrehulla ruokkiminen. No se on kielletty EUn alueella, ei kolmansissa maissa. Tarkoituksena on välttää välttää se, että jos epidemia syntyisi, niin se ei ainakaan syntyisi tämän menettelyn takia. Ja kuten aikaisemmin sanoin, yksi suurimmista EUn epidemioista, joka oli eh, sikaruttoepidemia eh, vuonna 1997-1999, jolloin 11 miljoonaa porsasta täytyi teurastaa, se oli nimenomaan seurausta tällaisesta eläinrehulla ruokkimisella. Myöskin hullun lehmän tauti lähti liikkeelle siitä, että ruhoja kierrätettiin ja tehtiin, siitä tehtiin tällaista eläinrehua, jolla sitten eläimiä ruokittiin. Tätä virhettä emme halua toistaa ja täten tämän tyyppinen ruokkinta on kielletty yhteisön alueella. Eräs jäsen puhui teurastamoiden normeista. No Brasilian teurastamot ovat hyvin korkealaatuisia. Niitä valvoo Brasilian eläin lääketiedeviranomaiset ja myöskin meidän viranomaisemme valvovat niitä ja standardit niissä ovat korkeampia kuin monen EUn teurastamon standardit. Oletan, että parlamentin viimevuotinen vierailu ja ainakin ne parlamentin jäsenet, jotka osallistuivat tälle vierailulle, voisivat vahvistaa sen, että nämä teurastamot todellakin niistä löytyy hyvät laitteistot ja jäljitettävyys näissä teurastamoissa no, noudattaa kaikkea normeja. Niin todellakin tässä kertomuksessa jonka osa jäsenistä on lukenutkin. Tietenkin kertomuksesta löytyy mainintoja liittyen kuuteen 12 tilasta, joilla vierailtiin. Näistä kuudesta tilasta kolme tilaa oli sellaista, että niillä todettiin Äh, vähäpätöisempiä ongelmia. Sitten kolmella ongelmat olivat suurempia, mutta annan Andre Eversille tehtäväksi, jos haluatte. Hän voi sitten käydä yksityiskohtaisemmin läpi nämä ongelmat. Muutoin me voimme tietenkin jäädä tänne saliin ja sitten äh, yksittäiset jäsenet voivat tulla esittämään meille kysymyksiä näihin liittyen. Kiitos. Bene, grazie. Io credo che... Kiitos oikein paljon. Keskustelu on ollut vilkas ja me esitimme huolia. Ja tämä kaikki osoittaa sen, miten arkaluontoisena asiana me pidämme yhteisön rajojen avaamista tuotteille, joissa ei noudateta unionin sääntöjä. Näitä sääntöjä siis pitäisi noudattaa ja jos näin tehdään, niin hyvä on ja me emme mitään protektionismia todellakaan kannata. Meidän täytyy tarkastella sitä jatkossa, miten nämä valinnat vaikuttavat. Ja nyt kuitenkin uskon, että voimme päättää tämänpäiväisen keskustelun ja kokouksen tähän. Ja huomenna jatkamme tätä kokousta kello 10. Mutta ryhmän, ko, ryhmien koordinaattor, siis pyydän anteeksi, puhuja pyytää anteeksi. Eli koko valiokunnan kokous alkaa kello 10, sitä ennen on koordinaattoreiden kokous. Kiitos.